Keskustelu on päättynyt. Seuraava kohta esityslistalla on neuvostelujen käynnistäminen kotonuusopimuksen soveltamattiamisesta Ugandan ja Nigerian osalta homoseksuaalisuuden kriminalisoivan lainsäädännön äskettäisen kiristämisen vuoksi. Haluaisin ilmoittaa kollegoille, että tässä rakennuksessa kokoontuu nyt Arabian, Afrikan, Karibian, Tyynenmeren alueen Euroopan unionin parlamentaarinen yhteiskokous ja Euroopan parlamentin edustavat tämän elimen puhemiehistön jäsenet ovat ilmoittaneet, että teksti, joka ollaan hyväksymässä tällä hetkellä, tullaan välittämään tiedotteena siitä, mikä on parlamentin kanta näin vakavassa kysymyksessä eteenpäin tämän parlamentaarisen yleiskokouksen puhemiehistölle ja yleiskokoukselle. Ja siellähän ovat paikalla luonnollisesti myöskin parlamenttien jäsenet Ugandasta ja Nigeriasta. Nyt ensimmäiseksi päätösvalman laatijana heitä on viisi kaiken kaikkiaan. Sen ensimmäisenä saa puheenvuoron herra Tannek, yksi minuutti. Puhemies, Okandan presidentti Museveni hiljattain pääs, päätti ryhtyä erittäin tiukkoihin huomen vastaisiin lainsäädäntötoimiin. Tämä on suuri pettymys. Mukaan luettuna törkeän homoseksuaalisuuden osalta voi saada elinkautisen. Nigeriassa myöskin LGTB-lainsäädäntö tiukennettiin. Tämä osoittaa, kuinka Tavallisia ihmisiä sorretaan vain ja ainoastaan siksi, että he tuntuvat vetoa omaa sukupuoltaan olevan ihmistä kohtaan. Homoseksuaalisuus on sitten heidän mielestään jonkinlaista vallan aikaista perintöä. Meidän täytyy nyt hyvin varovaisesti pohtia, miten suhtaudumme asiaan. Meidän täytyy pitää kiinni edelläkin vuoropuolista näiden maiden hallitusten kanssa. Kotonun sopimukseen soveltamatta jättäminen ja myöskin EUn tuen kohdentaminen keskushallinnon sijasta kansallisyhteiskunnan järjestöille täytyy ottaa asialistalle. Se me pyrimme edistämään ihmisoikeuksia kaikille sukupuoleen katsomatta. Eh, Seuraavaksi myöskin laatijana saa puheenvuoron herra Romeva Virueda. Yksi minuutti. Jälleen kerran. Meidän täytyy tuomittaa laki, joka on hyväksytty Nigeriassa, ja samoin kuin homoseksuaalinen vastainen laki Ugandassa. Nämä lait ovat uhka yleiselle oikeudelle elämään, samoin kuin kokoontusokodelle ja oikeuteen välttyä kohtelulta, joka on julmaa ja alintavaa. Me näemme, että tässä pyritään rajoittamaan ihmisen oikeuksia yksityisyyteen, joka on kuitenkin taattu kansainvälisessä oikeudessa. LGBT politiikka on perustavalla, sitten oikeuksia, jotka ovat perustavanlaatuisia, voida kiistää. Hemoseksen tekojen saattaminen tuomittaviksi merkitsee sitä, että ei kunnioiteta ihmisoikeuksia ja demokratian periaatteita ja oikeusvaltion periaatteita, jotka kaikki on mainittu kotonuun sopimuksessa. Tämä merkitsee sitä, että me vetoamme Euroopan komissioon, että se välittömästi käynnistää konsultaatiot artiklan 69

laki aiheuttaa sekä nigerialaisille että ulkomaalaisille hlbt ihmisille vakavan uhan joutua väkivallan uhriksi ja pidätetyksi. jokaisen ihmisen yksityisyys ja tasa arvo on kiistaton osa ihmisten perusoikeuksia. millään valtiolla ei ole lupa vetäytyä kansainvälisistä velvoitteistaan. kiitoksia. Kiitos. Samoin Pääsuman laatijana saa puheenvuoron minuuttiin ja 30 sekuntia Rova Schaake. Kiitos puhemies, sen kollegat. Kun AKT-kokous on alkamassa talossa, meidän on pakko ryhtyä toimiin vastauksena lakeihin, joita on hyväksytty Ugandassa ja Nigeriassa. Se, että HLBTI-ihmisiä kriminalisoidaan vakavilla tuomioilla, nämä ovat ristiriidassa kotonaisuusvimuksen kanssa, ja täytyy käyttää 96 artiklan mukaisesti ihmisoikeuslausekkeita, jotta voimme reagoida tähän hyvin vakavaan tilanteeseen. Uskonnolliset, evankeliset ääriryhmät, jotka ovat peräisin Yhdysvalloista, ovat johtaneet siihen, että HLBT-ihmisiä tehdään rikollisiksi todellisessa vainossa. Tämä on ongelma myöskin taistelussa hiv vastaan ja AIDSia vastaan. Ja siksi monet jäsenvaltiot ovat jo päättäneet jäädyttää kehitysapunsa. Tämä on liike, joka on sellainen, mitä sitä ei voi todellakaan toivoa, mutta näyttää välttämättömältä. Meidän on varmistettava, että on selvää, että ole meidän toiveemme nähdä, että tavalliset ihmiset ovat kärsimään enemmän kuin he joutuvat kärsimään näissä Afrikan maissa. Todelliset ongelmat, jotka vaikuttavat niin moniin ihmisiin, korruptio, huono infrastruktuuri, tarve saada lisää kehitystä ja koulutusta, että saadaan loppumaan väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminta. Nämä ovat asioita, joiden pitäisi olla keskipisteessä aktiivisessa vuoropuhelussa, kun harjoitamme yhteistyötä. Mutta samaan aikaan on tiukasti noudatettava EUn arvoja ja niitä sopimuksia, joita, joista yhdessä on sovittu ja jotka nämä Afrikan maat itse ovat allekirjoittaneet. Ja niitä täytyy sitoa kunnioittamaan kaikkia ihmisoikeuksia. Kiitos kollega. Herra Sonik on myös yksi laatioista ja hänellä on yksi minuutti puheenvuoroon jesteśmy zobligowani do podjęcia zdecydowanych. Kiitos puhemies. Olemme päättäväisesti ryhtyneet toimiin Ugandan ja Nigerian kohdalla. Me tuomitsemme nyt hyväksytyt lait joulukuulta. Emme voi hyväksyä sellaista, tilanteen, sellaista tilannetta, että nämä maat, jotka tekevät poliittista yhteistyötä meidän kanssamme ja joilla joiden kanssa meillä on kauppaa ja joille annamme kehitysapua, voivat ryhtyä tällä tavalla näin suurissa määrin rikkomaan ihmisoikeuksia, niin kuin Nigeriassa ja Ugandassa nyt tehdään. Erässä henkilö esimerkiksi tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankilaan. Tai ihmiset, jotka ovat järjestäneet tilaisuuksia, joista on ollut tilaa HLBT-ihmisille. Tällaisten tilaisuuksien järjestämistä voi saada kymmenen vuoden vankeustuomion. Nigeriassa homoseksuaalinen käyttäytyminen saattaa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että saattaa johtaa siihen, että henkilö saa kuoleman tuomion. Mitä me Euroopana voimme tehdä? Voimme asettaa sanktioita tai keskeyttää kotonun sopimuksen soveltamisen. Vetoisenkin sen puolesta, että EU todellakin puuttuisi tilanteeseen seuraavassa huippukokouksessakin. E- Kiitos. Viimeinen puhuja, joka on päätösmän laatia, on Rova Berja, kaksi minuuttia. En Ouganda, ce que l'on craignait... Me saamme nähdä säädetyn lain, joka kriminalisoi homon seksuaalisuuden. Kuolemanrangaistus tehtiin elinikäinen vankeusrangaistus. Ja Nigeriassa tilanne on samankaltainen. 13.1. siellä tehtiin tämänkaltaisia päätöksiä. Ensimmäiset uhrit on jo tuomittu Heillä on myönnetty 15 raipan iskua. Tilanne on yhä hankalampi, koska homoseksuaalisuudesta oli jo aikaisemmin rangaistu kovasti. Nyt on menty vielä pidemmälle ja ollaan sitä mieltä, että homoseksuaaleja voidaan vapaasti jahdata. Siellä myös katolisessa kirkolla on selkeästi kielteinen vaikutus tilanteeseen. Vihamielisyyksien ja jännitteiden ilmasto on joka puolella käsin tunnettavista. 200 ihmistä ö, ovat saaneet leht- jopa kuvansa lehteen siitä syystä, että heitä syytetään homoseksuaalisuudesta. David Katuonin kuolemaan käsittelimme aiemmin tässä parlamentissa kiireellisissä asioissa. Vihan yllyttäminen on ihan jokapäiväistä. Me tiedämme erittäin hyvin, että oikeusjärjestelmä ei myöskään toimi kunnolla tässä suhteessa. Tämän kaltainen syrjintä on joka päiväistä. Meidän täytyy pyrkiä painostamaan sitä sen kansainvälisten sitoumusten puitteissa ja myös ottamaan esille koton sopimus. Ja meidän tulee julkisesti tukea, poliittisesti ja rahallisesti tukea niitä kansalaisjärjestöjä, jotka suojelevat homoseksuaaleja. Meidän täytyy saada aikaiseksi todellinen mentaliteetin muutos, jotta päästään pois pimeydestä. Ja todeta, että kotonun sopimuksen soveltaminen tässä suhteessa on erityisen oleellista. Nyt kerrankin me voimme saada aikaan muutoksen. Kiitos. Nyt ovat vuorossa puhujat, jotka puhuvat eri ryhmien puolesta. Ensimmäisenä kaksi minuuttia Sosialistien demokraattien ryhmän puolesta Derek Vaughan. Thank you, uh, uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Nigeria ja Uganda ovat kumpikin hyväksyneet lakeja, jotka tekevät homoseksuaalisuudesta rikoksen. Ja muissa valtioissa on samantyyppistä keskustelua meneillään. Kehitystä on tapahtunut joidenkin vuosien ajan ja nyt tämä kaikki konkretisoituu. Monet kuvittelisivat, että nämä lait tulevat poliittisten johtajien taholta, jotka haluavat kiinnittää huomion pois todellisista taloudellisista ja sosiaalisista ongelmista näissä maissa. Siksi EU ei voi olla vaiti ja katsoa vierestä. Meidän täytyy osoittaa, että suhtaudumme vakavasti ihmisoikeuksiin. Kysymys kuuluu, mitä Euroopan unioni voi tehdä? Uskon, että Ratkaisun täytyy tulla Euroopan unionin suunnalta, eikä yksittäisiltä jäsenvaltioilta. Uskoakseni tulevaisuudessa meillä on lukuisia mahdollisuuksia, joissa voidaan ottaa tämä esiin. Esimerkiksi silloin, kun puhutaan sopimuksista näiden maiden kanssa. Parin päivän kuluttua, kuten te puhemies totesitte aiemmin tänään, avataan tämä AKT-maiden kanssa käytävä huippukokous. Sielläkin tämä voidaan antaa esiin. 28. maaliskuuta käsitellään Ugandan asiaa ja EU-Afrikka huippukokous järjestetään huhtikuun alkupäivinä. Näissäkin tilaisuuksissa pitää ottaa tämä asia esiin. Jotkut puhuvat myöskin siitä, että tukimaksut näille maille pitäisi keskeyttää, mutta parempi olisi, niin kuin muutkin ovat sanoneet, että raha ohjattaisiin suoremmin kansalaisjärjestöille, varsinkin niille, jotka toimivat terveys- ja koulutusalalla. EU pitäisi nähdäkseni myöskin kannustaa Afrikan unionia tarttumaan tähän asiaan ja osoittaa, Afrikan unionin pitäisi ottaa ohjat käsinsä ja varmistaa, että tämä ei leviä koko alueelle tämä ilmiö. Huolimatta siellä, missä ihmiset asuvatkin maailmassa, he ovat ansainneet ihmisoikeudet ja tasavertaisen kohtelun. Los Verdes. Vihreiden puolesta puheenvuoron saa nyt minuutiksi Rova Cornelissen. Thank you, Mr. Kiitoksia puhemies. Tulee aika, jolloin meidän täytyy todistaa, että ihmisoikeudet ovat todella tärkeä asia EUlle. Ugandassa ja Nigeriassa hallitukset ja parlamentit ovat tahallisesti tehneet päätöksen kriminalisoidakseen HLBTI-ihmisiä. Se ei ollut mikään sattumavarainen päätös, vaan tarkkaan harkittu sellainen, riippumatta siitä, mitä ulkomailta ja kansalaisjärjestöiltä vedottiin näihin tahoihin. Näin kuitenkin päätettiin nyt. Ugandassa homot saattavat joutua vankilaan useiksi vuosiksi, kuten myös heidän perheensä ja ystävänsä, jotka heitä tukevat. Tilanne on yhtä kamala Nigeriassa. Tämä on nyt jo johtanut väkivaltaisuuksien kasvuun ja syrjinnän lisääntymiseen. Vain yhden johtopäätöksen voi tehdä meidän puoleltamme. Uganda ja Nigeria eivät noudata velvoitteitaan kotonun sopimuksen mukaisesti, joten valmistelut keskeyttämiseksi täytyy aloittaa ja meidän täytyy tarkastella uudelleen sitä, millä tavalla tukea myydetään näiden maiden hallituksille. Jos emme tee näin, niin sitten täällä pelkästään liikutellaan ilmaa. Kiitos ja viimeinen puhuja tällä kierroksella on herra Obermeier, puolitoista minuuttia sitoutumattomien puolesta. Kiitos puhemies. Jos ajattelee sitä, että homoseksuaalisuus Ugandassa ja Nigeriassa on sellaista, joka voi johtaa vankilatuomioon ja voi jopa johtaa elinikäiseen tuomioon ja jopa 12 sarja-osavaltiossa voi johtaa kuolemantuomioon, silloin suhteutuvat historialliset keskustelut homoseksuaalien muka syrjinnästä EU-ssa. On selvää, että lait, joilla tuomitaan homoseksuaalista, ovat ihmisiä halventavia ja EUn täytyy tämän mukaisesti myöskin reagoida niihin. Kehitysavun maksamista täytyy pohtia. Sitä ei kuitenkaan tulisi antaa hallitseville, vaan se pitäisi, joka siis tukevat näitä lakeja epäsuorasti. Kotonun sopimuksen mukaisesti AKP-mailla on tullietuuksia kaupassa EUn kanssa ja tämä sopimus kuitenkin myös velvoittaa nämä maat noudattamaan ihmisoikeuksia ja EU selvästikin on tilanteessa, jossa sillä on kaikki mahdollisuudet käyttää että jossa se on käyttänyt diplomaattista vuoropuhelua, mutta ei ole ollut tuloksia, joten kysymys onkin, mitä tehdä. Tämä merkitsee sitä, että Uganda ja Nigeria tulisi sulkea kotona sopimuksen ulkopuolelle. Kiitos. Gracias, Kiitos. Nyt on vuorossa menettely ilman puhujalistaa ja meillä on kuusi parlamentin jäsentä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Ja keskeytän puheenvuoron heti, kun minuutti on täyttynyt. Katkaise mikrofoni heti. Ensin herra Sean Kelly, yksi minuutti. Eh, thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Olen täysin samaa mieltä tehdystä ehdotuksesta. Se, mitä on tapahtunut Ugandassa ja Nigeriassa, on ilmiö, jota emme voi hyväksyä. Homoseksuaalisuudesta halutaan tehdä rikossa. Nämä ovat erittäin julmia, syrjiviä toimenpiteitä ja rangaistuksia, jotka täällä on otettu käyttöön maissa. Meidän täytyy myöskin pohtia avustuskysymystä. Erityisestikin nähdäkseni meidän pitäisi leikata keskushallinnolle leikat annettu tuki ja antaa tämä sama raha kansasjärjestölle. Ukadan presidentti väittää, että hänen toimensa perustuvat lääketieteisten asiantuntijoiden kertomukselle. He katsovat, että homoseksuaalisuus ei ole geneettistä, vaan pikemminkin vain pelkästään käyttäytymishäiriö. Mikäli tarkastelemme sitä, miten pitkälle meillä on päästy asenteiden osalta ja käyntäteiden ja lakien osalta 20 vuodessa. Toivottavasti sama voidaan päästä lyhyemmässä ajassa Ugandassa ja Nigeriassa. Kiitos paljon puhemies. Kiitos Sean. Rouva eh, Niger Geliksantynen minun puheenvuoron. Kiitoksia Me hyväksyimme aiemmin päätöslauselman, jossa tuomittiin Ukraina ja Nigeria, kun ne kriminalisoivat homoseksuaalisuuden uudet. Asetukset sanovat, että saman sukupuolten väliset avioliitot ja muut siihen liittyvät toiminnot kriminalisoidaan. Tämä rikkoo yleistä kotonusopimusta ja ihmisoikeussopimuksia. EU lahjoittajana kehitysmaille sen tulisi vaatia, että näiden maiden tulisi kunnioittaa yleismaailmallisia perusoikeuksia. Siitä syystä vetoan komissioon, jotta se tarkistelisi uudelleen näitä yhteistyöperiaatteitaan. Myös kaikki tulevat sopimukset EUn ja kolmansien maiden välillä pitäisivät se pitäisi ottaa mukaan tämänkaltaiset lausekkeet, jotka mainitsevat myös muun muassa syrjimättömyyden silloin, kun se pohjautuu seksuaaliseen suuntautumiseen. Puhemies keskeyttää. Morvai. Seuraavaksi Rova Morvai. Thank you very much. Kiitos. Herra Rueva ja muut tämän päätösaseman allekirjoittajat, vastatkaapa kysymykseeni. Mikä on se testi, jolla nämä tapaukset tuodaan tänne käsiteltäväksi? Minä haluaisin kertoa teille erään toisen tarina. On saudiarabialainen diplomaatti, joka toimii Yhdysvalloissa ja hän tulee ulos homoseksuaalina. Saudi-Arabia uhkailee häntä, häntä uhataan kidutuksella ja epänimisellä kohtelulla ja hän pyytää turvapaikkaa Yhdysvalloista. Yhdysvallat kieltäytyy antamasta hänelle turvapaikkaa. Saudi-Arabia, joka on voimakas, rikas maa, joka on Yhdysvaltojen ystävä, ja Yhdysvallat, joka on suuri ja voimakas maa, jopa nyt Snowdenin paljastusten jälkeen –

Kiitos. Ja seuraavaksi herra Boris. Bardzo dziękuję. Musimy wspólnie ocenić. Kiitos. Meidän täytyy vielä kerran pohtia kotonasopimuksen soveltamisen keskeyttämistä ajatellen rangaistuksia, jotka kohdistuvat HLBTI-henkilöihin. Kysymys on syrjintää, joka perustuu sukupuoliseen suuntautumiseen – ja meidän siis täytyy nyt sitten myös kahdenvälisen kehitysapu näille maille lopettaa. Ja samanaikaisesti meidän täytyy myöskin vahvistaa eh, kansalaisjärjestöjä, koska tätä kautta voimme lähettää selkeän viestin näihin maihin. Eli pelkästään ei voi jättäytyä sitoumustensa ulkopuolelle. Me voimme toimia tässä yhtenäisinä EUna ja meidän täytyy tehdä kehitysyhteistyö tulevaisuudessa riippuvaiseksi siitä, että noudatetaan ihmisoikeuksia. Ja tästä syystä vetoankin sen puolesta, että me emme anna julkista kehitysapua enää. Kiitos. Viimeinen puheenvuoro tällä kierroksella on herra Silvestrisin puheenvuoro, yksi minuutti. Leggi contro l'omosessualità Kiitoksia, hyvä puhemies. Lainsäädäntö Ugandassa, Nigeriassa homoseksuaalisuutta vastaan. Ne, me, meidän täytyy se tuomita, tai se, siinä on puututtu voimakkaasti, mutta älkää me kuitenkaan menettäkö tätä tilaisuutta parlamenttina esittää sukupuoli-identiteettikysymystä. Se tulisi ottaa esille meilläkin, kun kysymys on homoseksuaalisista. Lisäksi myös syntymättömän lapsen alkioilla on tietyt oikeudet. Homoseksuaalit voivat puhua puolestaan, mutta syntymättömät lapset eivät. Ja se tulisi ottaa, se on aivan yhtä tärkeä kysymys. Silvestris. Kiitos, Silvestris. Näin päättyi menettely <clears throat> ilman puhujalista ja nyt saa puheenvuoron komission Lewandowski, jotta hän voi reagoida no, komission nimissä. President, colleagues, the... Kollegat. Legislation. Kiitoksia kollegat. Me olemme keskustelleet tässä on kyseessä tapaus, jossa on syrjitty HLBTI-ihmisiä, mutta se ei ole ainoa maailmassa. EU suhtautuu erittäin voimakkaasti kaikenlaista syrjintää vastaan. Vuonna 2014 EU hyväksyi suuntaviivat homo- ja biseksuaalisten ja trans- ja intersukupuolisten henkilöiden kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi. kun se on vastastanut Ugandan ja Nigerian viimeaikaista lainsäädäntöä, EU on ja on tulevaisuudessakin sitoutunut yleismaailmalliseen ihmisoikeusperiaatteeseen. Se on meidän kantamme ja se on meidän näkemyksen Ja meidän mielestämme uskonnollisia tai kulttuuriarvoja ei voida käyttää puolustamaan syrjimistä. Jotkut jäsenet parlamentissa ovat tänään vedonneet siihen, että ottaisiin käyttöön artikla 96 neuvottelut Nigeria ja Ugandan kanssa. Se, että käytettäisiin artikla 96, se olisi liian varhaista ennen aikaista tässä vaiheessa. Meillä on muita vuoropuhelumalleja ja olemme jo käyneet hyvin suoria keskusteluja molempien viranomaisten kanssa. Me tapaamme Ugandan viranomaiset artiklan 8 puitteissa 28.3. Ja sitten meillä on ministeritason vuoropuhelu heinä, äh, kesäkuussa. Ja Derek Vaughan mainitsi jotakin muita mahdollisuuksia. Meidän budjetistamme mitään maksuja tällä hetkellä ei kulje, joten tässä on ihan käytännön jäädytys kyseessä. Toivomme, että näiden kokousten lopputulos määrittelee selkeästi sen, miten suhteemme molempiin maihin Uganda ja Nigerian kehittyvät kotonuusopimuksen pohjalta seuraavien kuukausien aikana. Eli tässä pyritään sitten määrittelemään nämä seuraavat askeleet meidän puoleltamme. Kiitoksia komission jäsenille. Olemme saaneet kuusi päätöslauselmaesitystä. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan muutaman hetken kuluttua sitten, kun on kolmaskin aihe käsitelty, joka tänään iltapäivällä on esityslistalla vielä. Kyse on samantyyppisestä aiheesta, mutta tällä kertaa kyse on Siinain turvallisuustilanteesta ja ihmiskaupasta.